It's uh, Colleagues, kollegat. First of all, my... Ensinnäkin pyydän anteeksi, että olemme hiukan myöhässä. varmaan minun pitäisi luopua tästä paikasta tämän takia, mutta teillä on esityslista. Onko siihen jotain huomautettavaa? No niin, ensinnäkin toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän Alasaksin alueelta. Heidät on kutsunut tänne Meissner, Jesine Meissner – ja sain kuulla, että tässä ryhmässä on mukana kolme nuorta naista, jotka saattavat olla tulevia Euroopan parlamentin poliitikkoja. Jos lähdette tälle tielle, niin toivotan teille lykkyä tykö, mutta tietysti joka tapauksessa olette tervetulleita tänä aamuna tähän matkailuvaliokuntaan. Sitten koordinaattorien kokouksien tulokset eiliseltä. Tämä ei kestä kauaa. Meillä oli esittely ilmaturvallisuudesta, eli luettelo lentoyhtiöistä, joiden toiminta saatetaan kieltää EUn alueella. Me kutsumme sitä mustaksi listaksi, mutta he vihaavat tätä sanontaa, mutta sitähän se itse asiassa on. Eli koordinaattorit panivat merkille tiedot, joita on tullut komissiosta tästä aiheesta – ja sitten panimme merkille myöskin komitologian uutiskirjeen 10.11.12. Ne ilmestyivät maaliskuussa. Ja sitten Grossilta saimme kuulla valtuuskunnan matkasta Madeiralle. Ja ilmeisesti se oli suurmenestys. Eli kiitoksia kaikille, jotka olivat siellä mukana, ja erityisesti Grossille siitä, että hän puolestani veti valtuuskuntaa. Seuraavaksi esityslistalla Now we can start voting. We want to No niin, nyt täytyy sitten äänestää. Ja kone on tuossa toisella puolella, niin meidän pitää vai, vaihtaa. Eli ensin koeäänestys. Ne, jotka ovat täällä Alasaksin alueelta, he voivat nyt lisätä tehensä maitoa tässä välissä. And the, result will only be displayed in your... Ja tulos sitten näkyy omalta päätteeltä, ei täällä ei ole mitään suurempaa kuvaruutua. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? No niin, kaikki näyttää olevan kunnossa. elin. Sopimus komission ja neuvoston välillä direktiivistä, joka liittyy vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureihin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin tämä on siis Fidanzan mietintö. 28 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää, eli hyväksytty. Onnittelut Fidanza. Onko Karla paikalla? On. Selvästikin Karl on hyvin suosittu mies. Seuraavaksi merten aluesuunnittelua koskevan sopimuksen hyväksyminen. Esittelijä on tietysti Meissner. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 4 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut Meissner. Gesin, did you want to say a word after this? Gesin, haluaisitko sanoa vielä jotain tämän äänestyksen jälkeen? Niin, ole hyvä. Mikrofon. Ja, siis- Sekoitan tämän tähän vihreäseen valon. Haluaisin vain kiittää kaikkia. Tämä menettely hyvin vaikea. En kuvitellut, että ylipäänsä saisimme tämän valmiiksi. Kaikki sujui loppujen lopuksi hyvin. Tämä oli osittain sen ansiota, että tein viranomaista yhteistyötä Bernerin Keithin ja Spirasin ja muiden varjoesitilöiden kanssa. He auttavat minua tässä työssä ja mahdollistavat sen, että jotakin tarkastuksia saatiin lyötyä se Neuvosto oli hyvin tiukkana asiassa, siksi halusin tästä puhua. Haluamme sinistä kasvua ja hallittua suunnittelua. Haluamme varmistaa tällä, että meidät pysyvät pidempään hyvinä ja terveinä. Tähän onnistu, tämä onnistui loppujen lopuksi yhteistyöllä ja kiitoksia kaikille siitä. Thank you for that. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi e-call-järjestelmää koskevan sopimuksen hyväksyminen. Esittelijä on De Backer. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, tämä osoittaa sen, että ihmeitäkin voi tapahtua. Eli 23 puolesta 7 vastaan kaksi tyhjää ääntä. Hyväksytty. Onnittelut Lybakkerille. Now before we move on, we do the... Ja nyt sitten vielä perheportretti raporttiamme varten. Eli jos jäsenet tulevat tänne salin keskelle, niin otamme kuvan ja sen, jälkeen sitten, sen jälkeen jatkamme kokousta.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 mukana sitten valiokunnan viisivuotiskertomuksessa. Jos te haluatte siitä irtonumerota, niin varmaan ne saatte, mutta tämä on tärkeä osa raporttiamme. Ja tämä on nyt sitten viimeinen valokuva ja se on valmiina sitten ensi viikolla. Eli ensi viikolla voitte sitten hakea tämän raportin tästä valiokunnasta ja se koskee viimeistä viittä vuotta. Se on hyvä raportti ja tämä kuvan mukana. Ja tällä kertaa tehtiin eri tavalla se, että kun on ollut esittelijä, esittelijästä on pantu kuva mietinnön yhteyteen. Eli sen voitte nähdä. Mutta tämä on siis valmiina ensi viikolla. Sitten esityslistalla on meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla tasapainoisen lähestymistavan mukaisesti. Esittelijä on Leichtfried. Luen nyt tämän viestin, jonka hänet on valmistellut. Eli esittelijä pitää hyvänä neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa joka heijastelee sopimusta, joka saatiin aikaan kolmikantaneuvotteluissa ja epämuodollisesti hyväksyttiin liikennevaliokunnassa 11. helmikuuta 2014. Esittelijä on tyytyväinen neuvottelutulokseen. Parlamentti pystyi pitämään kiinni monista tärkeistä säädöksistä, esimerkiksi terveysnäkökulmista, miten voidaan vähentää kielteisiä vaikutuksia kansalaisten terveyteen. Se on yksi asetuksen tavoitteista. Ja lisäksi komissio suostui siihen, että uudistetaan meludirektiiviä, joka liittyy siihen, miten melu vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen. Ja 49.2002 on mukana tässä tekstissä. Ja virallinen julkilausuma komissiolta on sitten liitetty tähän suositusluonnokseen. Kansalaisten tiedottaminen. Viranomaisten täytyy varmistaa, että käyttö rajoituksiin liittyvää tietoa annetaan ilmaiseksi ihmisille, jotka elävät lähellä lentokenttiä. Sitten valvontaoikeus. Ennen kuin on toimintarajoituksia, viranomaisten on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, komissiolle ja muille asianomaisille. Ja kolmen kuukauden aikana komissio saattaa tarkastella prosessia, jos se katsoo, että prosessi ei olisi sääntöjen mukainen. Tästä saatetaan ilmoittaa viranomaisille, joiden on tutkittava komission ilmoitus ja ilmoitettava komissiolle sitten aikomuksistaan ennen kuin mitään toimintarajoituksia otetaan käyttöön. Paikallisviranomaiset eivät kuitenkaan joudu toimimaan komission halun mukaisesti, mitä tulee näihin meluun liittyviin toimintarajoituksiin, esimerkiksi yölentoihin. Parlamentin tavoitteena on vahvempi toissijaisuusperiaate. Ja koska neuvottelut päättyivät menestyksekkäästi neuvoston kanssa, esittelijä suosittelee valiokunnalle, että hyväksytään teksti, teksti tällaisessa muodossa ja myöskin korostetaan, että jos haluamme pitää kiinni sopimuksesta, silloin tarkistuksista, kaikki mahdolliset tarkistukset pitäisi äänestää kumoon. Eli tämä oli Lifefreediltä. Jos haluatte puheaikaa, niin ilmoittakaa se Foster ensimmäisenä. Yeah, thank you very much. Um... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitokset Jorgille, joka ei ole, Jorgille, joka ei ole täällä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä asian parissa ja olen sitä mieltä, että neuvoston ja muiden osapuolten välillä käydyt keskustelut ovat olleet rakentavia. Me pääsimme oikeisiin lopputulemiin. On tärkeää, että meillä lähestymme näitä kansainvälisiä sopimuksia, joiden kanssa meidän tulee noudattaa, ja näinhän me itse asiassa teemmekin jo Euroopassa, ja me jatkamme tätä lähestymistapaa eräs tärkeimmistä asioista ECR-ryhmässä ja yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnasta oli tämä terveystoisellisuus periaate. Meidän omat lentokentät, omat poliitikot ja keskustelun osallistuvat sidosryhmät niin ovat olleet sitä mieltä, että asiat ovat toimineet hyvin viime vuosikymmeninä. Asiasta on ollut hyvä yhteisymmärrys. Me haluaisimme, että meillä on hedelmällinen lentoliikenne teollisuus. Se on erittäin tärkeä koko hankintaketjun koko taloudelle. Ja me emme tässä vaiheessa haluaisi turhia tarkistuksia. Uskon, että jäsenvaltiot pystyvät työskentelemään nyt olemassa olevalla olevan tilanteen parissa. Mikäli ongelmia on, niin tähän asiaan voidaan palata, mutta uskoisin, että me olemme päässeet tässä onnistuneeseen yhteisymmärrykseen. Kiitos esittelijälle. Iva Eva. Iva. Lichtenberger. Ja, ich, äh... Haluaisin vain lyhyesti vielä kommentoida. Kollega Lightfried on todellakin erittäin hyvin neuvotellut asiasta. Tulos on melkoisen hyvä. Tässä otetaan huomioon myöskin erilaiset lähtökohdat eri lentokentillä melun osalta ja kunnioittaa myöskin toissijaisuusperiaatetta. Tämä lainsäädäntö ei ole mikään itse tarkoitus, vaan tässä otetaan huomioon asian todellinen laita ja paikalliset olosuhteet. Kyse on myöskin esimerkiksi siitä, että tämän huomioon onko lähellä vuoria vai onko lähellä asutuskeskuksia tai muuta. Joten tässä todellakin aivan oikein kunnioitetaan toisiosuusperiaatteesta ratkaisu, joka saatiin aikaan suhteessa komission valtaoikeuksiin tässä yhteydessä, on minun nähdäkseni hyvä ratkaisu. Yksi ongelma on kuitenkin on niin kuin ennenkin. Tämä niin sanottu lähestymistapa on ongelma. Tiedän, että taustalla on kansainvälisiä sopimuksia, mutta silloinkin kun on kyse kansainvälisistä sopimuksista, kyllä niitäkin voi kritisoida. Kyllä se on sallittua. Tasapainon lähestymistapa on minun nähdäkseni erittäin vaikea periaate. Mikä tätä laintaa muillekin aloille? Silloin terveydensuojelu on mahdollista vain ja ainoastaan siellä, missä se on halpaa, ja tästä syntyy valtaisia ongelmia, mikäli tätä periaatetta aletaan noudattaa muuallakin, muillakin toimialoilla. Silloin terveydensuojelusta tulee vain ja ainoastaan sellainen asia, jota hoidetaan silloin, kun, kun se on riittävän halpaa. Ja mikäli se ei ole riittävän halpaa, niin sitten terveydestä ei pidä, pidetä enää huolta. Ja tämä on perustanvaltoinen ongelma, tämä tasapainoistumistapa. Tämän halusin vielä poimia esiin, koska tulevaisuutta silmällä pitäen ja nyt rohkenen olla tässä ennustajan ominaisuudessa. Tästä tulee valtavia ongelmia sen, kun käsitellään erinäisiä terveyteen liittyviä asioita ja liikennekysymyksiä, Mitä tämä lähestymistapa noudataan muillakin alueilla. Minun mielestäni terveys pitäisi asettaa etusijalle. Okay, commission. Kiitos sitten komissio. Kunash. So very briefly, thank you, Mr. Chairman. Hyvin lyhyesti the people, I know it's difficult in... Täällä on hankala tässä salissa, tiedän kyllä. Eli saatte lopuksi puheenvuoron, mutta täällä oli vielä Meissner. No kyllä minäkin voin tässä nyt ensin puhua. Tietysti on tärkeää, kun ajatellaan tätä melujen rajoittamista ja miten se vaikuttaa terveyteen, se pitää ottaa huomioon tietysti. Mutta olen nyt eri mieltä kuin Lichtenberger. Ihan siksi vain, että minä kyllä näen, että kun meillä on tämä neuvottelutulos, niin tässähän tätä on kunnioitettu, parlamentin kantaa, parlamentin kanta on edelleen mukana, mutta edelleen on olemassa vaara, että jos on tasapainon lähestymistapa, niin jotain voidaan laiminlyödä, mutta kun katsotaan tätä neuvottelutulosta, niin tällainen tulkinta ei ole mahdollinen. Eli nyt on todellakin niin, että kaikki asiat on otettu huomioon, myöskin terveydensuojelu, lääketieteelliset perusteet, ja se on hyvä. Tässä nyt puhutaan ihan niin kuin kyse olisi laista, joka vahingoittaa ihmisten terveyttä, ja se nyt ei tietenkään ole ollut parlamentin tarkoitus, eikä sitä myöskään näy tästä tuloksesta. Okay, anybody else want to speak? Oliko vielä Mathieu? Um, unser Berichterstatter. Meidän äh, pari esittelijämme Galler ei tänään pääse paikalle. Hän kuitenkin totesi, että hänkin on taipuvainen hyväksymään lopputuloksen, koska meidän kannaltamme oli tärkeää komission ehdotukset muokata kompromissiksi, ja tähän haluttiin löytää ratkaisu. Minulle ei ole nyt helppo hyväksyä kokonaispakettia. Mehän olemme taistelleet tämän lentoliikennepaketin puolesta ja melu jäi hoitamatta aiemmin. En halua nyt, että uudelleen ryhdytään keskustelemaan näistä muista asioista tänään neuvoston kanssa. Mitä tähän tasapainoiseen lähestymistapaan tulee? Haluaisin tästä yhteydessä painottaa sitä, mitä kollega Gezin juuri totesi. Annan esimerkin omalta alueeltani. Liesin alueella meillä on 240 miljoonaa investoitu lentokentän yhteydessä ihmisten terveyden suojeluun. Minun mielestäni tämä on yksi esimerkki hyvä esimerkki siitä, kuinka talouskysymykset ja ympäristön suojelu ja ihmisten terveys voidaan todellakin hoitaa kaikki käsi kädessä so- sopuisasti kuntoon. Tämän ehdotuksen yhteydessä pidän hyvänä juuri tätä. Monilla alueilla Euroopassa tätä ehdotusta voidaan tulkita sellaisella tavalla, että suojelu voi olla mahdollista ja se voidaan toteuttaa käytännössä jatkossakin. Nyt ei pidä lähettää sellaista mielikuvaa, että me emme tässä huolehdi ihmisten terveydestä, vaan taloudelliset kysymykset ovat päällimmäisenä. Ei näin ole asianlaita, ei näin ole ollut meilläkään asianlaita, eikä jatkossakaan saa näin olla, koska lentokentien aiheuttava meteli on yksi kiperimpiä, kuumimpia puheenaiheita, ja menneisyydessäkin on edistystä on saatu aikaan yhteistyössä alueiden ja eri toimijoiden kanssa. Kyllä tämä tulevaisuudessakin tulee olemaan mahdollista. Olisin vielä painottaa juuri tätä kysymystä ja omalta alueeltani olisin mainittu tämän esimerkin. Tällä alalla hyvin paljon on tehty ponnistelta minun omalla alueellani. Now, commission. No niin, sitten komissio. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Lightfried oli kyllä kova neuvottelukumppani ja moni asioista, jotka mainitsit, niin olivat sellaisia, että meidän piti perääntyä nämä eli delegoidut säädökset ja lentokonetyypit muun muassa. Me olemme sitä mieltä, että uudet säännöt tässä asetuksessa harmonisoivat päätöksentekoprosessia siten, että käytetään parhaita käytäntöjä, joita on kehitetty tämän olemassa olevan direktiivin puitteissa – Tämä liittyy siihen, että mm, tutkimus, vertailukelpoisen tutkimustulosten kerääminen päätöksentekoa varten ja lisäksi kaikkien sidosryhmien kuuleminen ovat tällaisia. Me olemme sitä mieltä, että tämä prosessi ja tämä asetus tuo parannuksen olemassa olevan direktiiviin. Tämä auttaa ihmisiä ottamaan paikallisia päätöksiä koskien äänirajoituksia sellaisia rajoituksia, jotka ovat kustannustehokkaita siten, että saadaan vähennettyä meluhaittoja ja voidaan saavuttaa terveystavoitteet, joita on asetettu paikallisella tasolla. Kyseessä on siis sidosryhmien etua koskevat päätökset ja tässä pyritään ajamaan paikallisten asukkaiden etua. Me pyytäisimme, että tämä parlamentti ja tämä valiokunta tukee tätä. Kiitos. Kiitos tarkistaa tarkistamiselle kello 17.3. huhtikuuta ja äänestys valiokunnassa toimitetaan 10. huhtikuuta. Kiitoksia. Seuraavaksi politiikkayksikön alustus biopolttoaineiden vaikutuksia eri liikennemuotoihin käsittelevästä tutkimuksesta. Morelli on täältä yhteisestä tutkimuskeskuksesta esittelemässä tämän väliaikaisen tutkimuksen. Eli Morelli, olkaa hyvä. Okay. Thank you. Good morning to... Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Kiitokset siitä, että pääsen tämän tutkimuksen alustavat eh, tulokset teille esittelemään. Ja tämän aihe on biopolttoaineiden vaikutukset eri liikennemuotoihin. Tämä on kokonaisvaltainen tutkimus ja tämä katsoa ensimmäisen toisen sukupolven biopolttoaineiden tilannetta, siten miten näiden kanssa on edistytty. Tämä koskee kaikkia asioita, jotka liittyvät biopolttoaineisiin, ympäristövaikutuksiin, saatavuuteen, maankäyttömuutokset ja se, kuinka eri biopolttoaineet ja vaikuttavat aineiden suorituskykyihin ja mikä on biopolttoaineiden vaikutus ympäristöön, kuinka ympäristövaikutus voidaan parantaa tulevaisuudessa. Tämä on lyhyt esitelmä. Minä puhun ainoastaan muutamasta asiasta, joita on katettu tässä tutkimuksessa. Tärkein, mutta yksin, tärkeimmät ja yksinkertaisemmat ovat ne, jotka välittävät teille meidän viestin ytimen. Eli tämä saatavuus, se on erässä meidän politiikan, EU-politiikan keskiössä – on tärkeää, että nämä voivat toimia niin dieselin kuin bensan siellä. Ja ainoastaan pieni 5,1 prosenttia EU-polttoaineista korvattiin biopolttoaineilla. Biodieselin kysyntä on paljon suurempi ja valtaosa tästä 5,1 prosentista on ollut biodieseliä. Valtaosa, suurin osa tästä on kuitenkin tuotua Mm, biodieseliä, mutta me toisaalta viemme jonkin verran etanolia ja lisäksi me viemme jonkin verran syöteöljyä. 2020 bioöljy mahdollistavat merkittävät 10 miljardin litran bensiini- ja 20 miljardin diesellitra säästöt. Työllisyys, se on tärkeä pilari tärkeä osa tätä. Sillä tällä voi olla positiivinen vaikutus paikallisella tasolla työllisyyteen maaseudulla. Tällä on vaikutuksia maanviljelykseen ja myös jalostusteollisuuteen Euroopassa siten, että nämä valmistavat biopolttoaineita. Eräs asia, joka pitäisi ottaa huomioon, on se, että tällä on myös vastakkaisia vaikutuksia johtuen kasvavasta verotuksesta liittyen tarvittaviin tukiin esimerkiksi ja korkeampiin polttoainehintoihin, joka johtuu biopolttoaineiden hinnoista. Tutkimus ottaa huomioon tämän vaikutuksen ja kaiken kaikkiaan biopolttoaineiden vaikutus on neutraali. Tämä koskee kaikkia politiikan aloja. Pitkällä aikavälillä on vaikea mitata, sillä joten tämä ei ole mitenkään yllätys, että tällainen positiivinen vaikutus hieman kärsii näistä muista sivuseikoista. Kuinka paljon biopolttoaine maksaa yleisesti ottaen ja kuinka paljon nämä biopolttoaineet maksavat. Biopolttoaineet ovat tuettuja Euroopan unionissa. Tukien hinta on arvioitu ollen korkeimmillaan 7,4 miljardia euroa. Öö, anteeksi, 7,8,4 miljardiin, eli 14-17 euroa per henkilö. Tuotantokustannukset ovat kalliimpia kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tuotantokustannukset ovat noin 67 prosenttia korkeammat, öö, kun verrataan fossiilisiin polttoaineisiin. Ja loput tästä korkeasta hinnasta johtuu näistä jalostuskustannuksista tai hallinto, hallinnollisista kustannuksista, mutta valtaosa johtuu tuotannon kalliudesta. On eri mahdollisuuksia vähentää biopolttoaineiden tuotantokustannuksia siten, että saataisiin biopolttoaineiden tuotantohinnat fossiilisten polttoaineiden tuotannon hinnan tasolle. Seuraavaksi vaikutukset maanviljelyyn. Ensinnäkin puhutaan biodieselistä ja biodiesel on lisännyt äh, kasviöljyjen kysyntää Euroopan unionissa viimeisten, viimeisen vuosikymmenen aikana. Äh, tuonti kattaa valtaosan tästä kysynnästä, valtaosa on palmuöljyä ja tällä on erittäin suuri vaikutus hiilidioksidi päästöihin, sillä palmuöljy, puhutaan myöhemminkin, niin palmuöljy on usein Malesiassa ja Indonesiassa kasvatettu turvemaalla, ja turvemaalla kasvattaminen vaikuttaa erittäin merkittävästi hiilidioksidipäästöihin johtuen tästä turvemaan ojituksesta. Tällä on siis merkittävä hiilidioksidivaikutus. Ja me itse asiassa käytämme ainoastaan vähän palmuöljyä dieselin valmistukseen palmuöljy korvaa ja rapsi ja muita öljyjä, joita käytetään biodieselin valmistuksen etanolin suhteen. On vaikeampi nähdä vaikutukset Euroopan etanolin kysynnän kasvamisen suhteen. Tämä johtuu siitä, että biodieselmarkkinat ovat suuremmat Euroopan unionissa – Mm, kun etanolimarkkinat ja suurimmat myös kuin kasviöljymarkkinat, jotta arvioidaan vaikutus etanolia viljahintaan, niin tässä käytetään eri malleja ja mallit ovat, antavat kyllä erilaisia vastauksia johtuen siitä, että etanolimarkkinat Euroopassa ovat pienet. Joten me käytämme Euroopassa vähemmän etanolia kuin biodieselia, joten vaikutukset ovat pienemmät. Tämä on sellainen seikka, joka vo, tässä näkyy tästä vaikutukset, kun katso 1980 luvun tilannetta aina 2011. Tässä mustalla linjalla öljy ja sitten kasviöljy ja muilla väreillä. 2005 vuosi on näytetty sinisellä viivalla, niin viljojen hinnat eivät ole suhteessa raakeudyn hintaan. Ja hinnat ovat laskeneet 1980 2005 2005 vuonna siis markkinoille tuli nämä biopolttoaineet. Tämä on lisännyt syöteöljyn hintaa ja sitten tässä on nykyään korrelaatio raakaöljyn kanssa. Tässä on siis nähtävissä yhteys markkinoille kanssa ja sama koskee viljojen hintaa ja tässä on ollut hintojen nousua. Ja tämä hintojen lasku päättyi siis vuonna 2005. Kasvanekaasu, säästöt, tämä on hyvin kiistelty aihe varsinkin viimeisten kahden kolmen vuoden aikana liittyen tähän ilukiin, joka on siis äh, epäsuora maankäytön muutos. Äh, eli mikäli ajatellaan elinkaari, päästöjä liittyen tuotantoon, kuljetukseen, jo, muun muassa joita liittyy pivoltonaisiin, niin on arvioitu, että 2011 24 000 tonnia on säästetty enimmäkseen dieselistä kuin etanolista, johtuen siitä, että biodieselin osuus on korkeampi kuin etanolin Euroopassa. Mutta mikäli näihin laskelmiin otetaan mukaan päästöt, jotka liittyvät epäsuoran maankäytön muutoksiin, tähän ilukulukuun, niin biodieselin käytön suhteen ei ole kasvihuonekaasusäästöjä. Ja on toki joitain asioita, joita voidaan tehdä, jotta nämä luvut saataisiin paremmaksi biopolttoaineiden suhteen. Nyt puhun näistä luvuista, jotka nostin jo esille. Tämä vaalean siniset vasemmalla puolella nämä tornit esittävät näitä elinkaaripäästöjä. Tässä osoitetaan säästöt verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ja ennen kaikkea sokerijuurikkaan ja sokeriruoan kanssa on merkittäviä säästöjä, mutta sitten mutta sitten kun katsotaan vaikkapa vehnän olkia, niin silloin säästöt, säästöt eivät ole niin merkittäviä. Sitten kun ILUK-luku otetaan huomioon, niin nähdään, että biopolttoaineiden suhteen tässä on negatiiviset luvut, sillä päästöt kasvavat. Tämä ILUK-luku epäsuoramaan muutos on siis merkittävä. Mutta kasvihuonekaasuja voidaan vielä vähentää, kuten mainitsin aiemmin, mitä voitaisiin tehdä nämä elinkaarikasvihuonekaasupäästöt voitaisiin, niitä voitaisiin vähentää vaikkapa sivutuotteiden polttaminen, jotta lämmit, saadaan lämmitettyä, kun tuotetaan biopolttoaineita viljasta maissista, niin tässä on aina sivutuotteita ja niitä voitaisiin polttaa ja tätä lämpöä voidaan käyttää hyväksi Näissä tapauksissa tulee ottaa myös huomioon, että nämä sivutuotteet ovat sellaisia, että niitä käytetään toisella tavalla, vaikkapa eläinten rehuna. Ja tämä on hyödyllistä, sillä silloin vähennetään rehujen tarvetta, niin tässä voidaan kuitenkin näillä keinoin vähentää kasvainekaasupäästöjä. Sitten äh, turve. Maa kasvanekaasupäästöjä voidaan vähentää, mikäli palmuja ei kasvateta turvemaalla tai mikäli voidaan estää turvemaan ojitus, jotta voidaan kasvattaa palmoja, Tämä vähentää ilukhaittoja ja auttaa kasvanekaasua säästöjen suhteen biopolttoainetuotannossa. Biopolttoaine raaka-aineita voitaisiin kasvattaa käyttökelvottomalla maalla – ja voitaisiin vähentää kenties öö, parantaa satoja muun muassa, niin tämä on siellä suureksi avuksi. Öö, hiilidioksidipäästöt ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiset, niin liikenteen suhteen nämä ovat kalliita, mutta tämä on tärkeä asia myös liikennealalle päästöjen laskelmien suhteen ollaan aiemmin laskettu, että hiilidioksidisäästöt äh, ovat neutraalilla tasolla, mikäli ottaa huomioon äh, tässä ilmenee, että nämä kustannukset ovat melko korkeita. Sitten toisen sukupolven biopolttoaineet, olen tässä nyt jo esitämäni loppupuolella. On tärkeää, että nähdään, mikä on toisen sukupolven polttoaineiden tilanne. Ne ovat paljon lupavampia, mitä tulee kasvanekaasu säästöihin, mutta on tärkeää, että otetaan huomioon kaikki ympäristöön ja talouteen liittyvät vaikutukset, jotta voidaan arvioida asiallisesti kaikki vaikutuksia. Me luotamme metsäteollisuuden bioraaka-aineisiin on kuitenkin otettava huomioon, että metsäteollisuuden sivutuotteiden käyttö ei ole hiilineutraalia koskien syöteöljyjä varsinkaan, jos aika käyttää puuta biopolttoaineiden valmistamiseen. On muita syöteöljyjä, joita voidaan käyttää – muita metsäteollisuuden tuotteita, joilla on vähempi vaikutus. Lisäksi maanviljelyn jäämien osuus, sitä on laskettu aiemmin nollaksi. Mm, merkitys ei ole suuri, mutta se tulisi kuitenkin laskea mukaan. Sitten jätteet ja jäämät tulisi ottaa huomioon. Niillä voi olla vaikutus tulevaisuudessa, mikäli haluaisi analysoida toisen sukupolven syötyöljyä, Pitäisi katsoa, mikä on tämän aineksen olemassa oleva käyttöarvo. Pitää katsoa, mikä sen poistaminen tietystä vaikkapa kun poistaa vehnän olkia maaperästä, joka siis jäänyt maaperään, niin pitää arvioida, mikä olisi vaikutus mullassa ei olisi niin paljon hiiltä enää. Lisäksi pitää katsoa, mikä tämä syöttö, syötööljyn paikan vaihtaminen tässä ketjussa, niin pitää arvioida, mikä vaikutus sillä on. Toisen sukupolven biopolttoaineet osoittavat, että on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle liittyen muun muassa biometaaniin, mikäli tiettyjä seikkoja otetaan huomioon, vaikkapa mitä tehdään lannalle sen jälkeen, kun biometaani on tuotettu. Mutta nämä ovat lupaavia kasvanekaasu säästöjen suhteen, vaikkakin ne ovat vielä tässä vaiheessa melko kalliita joten kehitysaskeleet toisen sukupolven biopolttoaineiden suhteen ovat olleet hitaampia kuin on kuviteltu. Teknologiat toimivat, mutta ne ovat vielä kalliita. On siis löydettävä keinot alentaa näitä hintoja. Meidän on löydettävä keinoja löytää halpaa syötööljyä, ja, jotta saadaan tehostettua näitä prosesseja. IEAn kansainvälisen energiaviraston arvio osoittaa, että että toisen sukupolven biopolttoaineet tulevat saman hintaan siksi kuin ensimmäisen sukupolven polttoaineet 2026-2050 aikavälillä. Lisäksi on mahdollisuuksia saada polttoaineita levästä, mutta mm, tässä vaiheessa ollaan vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa, niitä ei saada markkinoille vielä vähän aikaan. On tärkeää kaikki taloudelliset toimijat haluaisivat vakaat puitteet, selkeät kannustimet, jotta saadaan kehitettyä toisen sukupolven biopolttoaineita. Seuraavaksi loppupäätelmät. Olemme huomanneet, että biopolttoaineet ovat yksi monista vaihtoehdoista vähentää hiilidioksidipäästöjä liikennealalla. Tämä on vaikea tehtävä. Biopolttoaineet ovat yksi vaihtoehto. Ne ovat kalliita. Tämä tulee ottaa huomioon ja se on erittäin kallis tapa tehdä kasvanekasvusäästöjä, varsinkin loppukäyttäjälle. Usein on halvempaa ja helpompaa tehdä kasvihuonekaasusäästöjä polttamalla syöteöljyä, jotta tuotetaan lämpöä ja sähköä enemmän kuin että niin siitä jalostettaisiin polttoainetta ympäristöhuolet liittyen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin ovat osoittaneet, että on erittäin tärkeää kiihdyttää siirtymää biopolttoaineisiin. Siksi Euroopan komissio on tehnyt äh, lainsäädäntöehdotuksen. Ja enemmän tutkimusta tarvitaan tällä alalla, kuten perustelin aiemmin. On otettava huomioon kaikki vaikutukset, joita äh, toisen sukupolven äh, biopolttoaineiden tuotannolla on, mutta tätä siirtymää on kiihdytettävä sillä ehdolla, että kaikki tekijät ottaa huomioon markkinakilpailu, loppu, käyttäjälle tuleva hinta muun muassa. Lisäksi toisen sukupolven polttoainetuotannon läpinäkyvyys vaatii sen, että meillä on pääsy halpaan syöteöljyyn. Lisäksi teknologiaa on parannettava ja tehostettava merkittävästi. On useita rahoitusohjelmia, joita käytetään Euroopassa. Meillä on muutamia esimerkkejä. NER 300-ohjelma, joka rahoittaa tutkimusta koskien kehittäneitä bioenergiamuotoja. Sitten on Horizon 2020-ohjelma, muun muassa Nämä kaikki ovat viemässä meitä oikeaan suuntaan. Nämä helpottavat siirtymää kehittyneempiin biopolttoaineisiin. Lisäksi integroitua etenemissuunnitelmaa, jonka komissio on tehnyt, kattaa kaikki nämä toisia kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin liittyvät seikat. Minä kiitän teitä huomiostanne. Odotan mielelläni kommentteja, huomioita valiokunnalta tähän aiheeseen liittyen, jotta me voimme analysoida niitä ennen kuin tämä esitelmä viimeistellään. Tämä on vielä luonnos vaiheessa, sillä odotamme teiltä kommentteja. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ensin koordinaattorit. Täällä on Grosch, Meissner ja Lichtenberger. Onko muita? Kiitoksia paljon tästä esityksestä. Täytyy tietystikin sanoa, että tällaisen tutkimuksen tekeminen vie aikansa ja kestää aikansa, että nämä tulokset saa sulatettua. Se, mitä viime viikkoina on nähty. Viime viikolla esimerkiksi nähtiin, kuinka Porto Santossa voitiin tutustua kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin. kysyin mikrolevistä. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että tämä hanke on minun nähdäkseni sellainen, joka ansaitsee hyvinkin paljon huomiota tulevaisuudessa, koska tutkimuksen ensimmäinen vaihe ja sen tulokset jo osoittavat, että mikäli halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä sähkön tuotannossa – tällainen levien le, viljely on hyvä asia. Kun tarkastellaan hapen käyttöä esimerkiksi sataprosenttisesti, tämä vastaa raakaöljyn ominaisuuksia. Minun mielestäni hyvin paljon epäilyjä on liittynyt biopolttoaineeseen ja tätä voidaan vastata näihin epäilyihin, koska yhtäältä kyse on täysin luonnollisesta ilmiöstä, ja toiseksi tämä ei rasita luontoa eikä vie pinta-alaa viljelyltä. Ja kolmanneksi, ja voidaan hyvin nopeasti ja tehokkaasti saada tämä kehitettyä. Teidän esityksenne lopuksi te mainitsitte niin sanotut kolmannen sukupolven biopolttoaineet. Miten te suhtaudutte niihin henkilökohtaisesti? Ja miten tutkimuksen yhteydessä avaitsitte? näitä voivan kehittää, kun tutkimuspuolella asioita pyritään edistämään ja monilla muillakin alueilla toimitaan, niin olisi tietystikin mielenkiintoista, että myöskin meriä, meri kiinnitetään huomiota. Meri liittyy etuja. Kyse pelkästään lämmöstä tai auringosta, vaan muutoinkin voidaan maa lämpöä käyttää esimerkiksi hyväksi biolevien, näiden mikrolevien viljelyssä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimusväylä. Tätä hyvinkin tarkalleen seurata tulevaisuudessa tämän alan kehittämistä. Thank you, Mr. Meissner. Kiitos, Mr. Meissner. Ja, vielen Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tämä oli erittäin jännittävä. Ja halusin ihan Grossin tavoin puhua tästä kolmannesta sukupolvesta. Nythän on niin, että kaikki pyrkimykset vähentää kasvihuonepäästöjä, hiilidioksidipäästöjä eri aloilla, ei pelkästään liikenteessä – niin meillä on ollut kokemuksia, jotka ovat olleet osittain myöskin hyvin kielteisiä. Eli biopolttoaine ei ole kovin kestävä eikä hyvä yhteiskunnalle tai tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja nyt on kilpailua, kun ajatellaan elintarviketuotantoa ja sitten energiatuotantoa. Tämä on huomattu ja meidän täytyy tähän asiaan palata. Ja kaksi vuotta sitten jo näin Airbusin esityksen, joka liittyi tulevaisuuden lentokoneeseen. Ja siitä sanottiin, että se käyttää omaa energiaa. Eli se on hyvin ympäristöystävällinen, koska se tuottaa esimerkiksi levistä energiaa. Eli sitä voidaan tuottaa sekä merellä että kuivalla maalla. Ja minä sain kuulla tätä Maderalla, tästä en kuullut, mutta tässä asiassa on kuitenkin edistytty. Eli kuinka kauan mielestäni kestää ennen kuin todellakin voidaan soveltaa tätä tai käyttää tätä energialähdettä. Ja sitten toinen kysymys, kenelle tämä tutkimus toimitetaan, kenelle näitä tietoja menee ja onko teillä jotain seuraamuksia ajatteilla sen suhteen, miten tämä tutkimus vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan? Lichtenberger, Iva. Kiitos, Lichtenberger. Dank. Kiitoksia paljon. Minunkin mielestäni Tämä tutkimus oli erittäin tärkeä ja keskeinen tämän kokonaiskeskustelun kannalta sen suhteen, mihin vo, miten voidaan liikenteessä vähentää hiilidioksidipäästöjä, miten päästä voidaan vähentää. Kiitos tästä tutkimuksesta. Se tosiasia, että hyvin pitkälti me tuomme päästöjä, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on hyvä asia esimerkiksi sademetsien kustannuksella loppujen lopuksi otetaan käyttöön tätä uutta tekniikkaa, uusia polttoaineita. Eihän tämä käy päänsä. Tämä oli järkyttävä tieto. Elintarvikkeiden sijaan viljellään biopolttoaineita lisäksi sademetsiä tuhotaan. Tämä on hyvin suuri ongelma tietystikin. Joitakin vuosia olen ollut mukana biodieselin kehitystyössä tai seurannut sitä läheltä. Petrobrassa on brasilialainen tuottaja. Ja tuo tuottaja totesi minulle täysin selväksi sen, että teidän toimintanne vaikeuttaa toimintaa. Biopolttoaineita peräänkuulutetaan. Miksi te sanoo, kuinka paljon tarvitsee biopolttoaineita? Me toimitamme ne kyllä teille. Me tiedämme, että tuolla puolella maailmaa, kun toimitaan sademetsien kustannuksena, Tästä tulee suuria ongelmia. Meidän täytyy välttää tätä. Täytyy varmistaa, että me emme elä sellaisen kustannuksen, jota kipeästi tarvitsemme, nimittäin sademetsien kustannuksella. Minun kysymykseni on seuraava. Onko käyty minkälaista keskustelua niistä kriteereistä, jotka liittyvät tuontiin? Onko tästä pohdittu edes? koska tämä on huolestuttavaa kehitystä. Toisen, toinen seikka. Minua kiinnostaisi se, kuinka suuri osuus on toisen sukupolven polttoaineilla tällä hetkellä kaiken kaikkiaan. Mikäli 50 prosenttia suurin piirtein tuodaan biopolttoaineista ja suurin osa tästä on palmoöljyä, niin tietystikin tässä on jo ongelma. Minun nähdäkseni tämä on täysin päivän selvä ongelma. Minua kiinnostaisi myöskin jotkut tärkeät tiedot. Kyse ei pelkästään markkinahinnoista. Tietystikin toisen ja kolmannen sukupolven yhteydessä markkinahinta on erityisen korkea. Kun tarkastellaan perinteisiä polttoaineita ja niiden tuontia, niillä on suurempi rooli liikenteen puolella, mutta kun tarkastellaan markkinahinta ongelmatiikkaa, niin loppujen lopuksi täytyy katsoa, kuinka biomassa, joka tulee sademetsistä, ei tällä tavalla tule muutetuksi rahaksi. Tästähän tulisi markkinaongelma loppujen lopuksi. Minun kysymykseni kuuluukin, kuinka suuri osuus tällä hetkellä on, miten nyt tämä sanoisin, toisen sukupolven biopolttoaineilla – jotka ovat suurempia, kun tarkastellaan tehokkuutta. Katsotteko te, että tulevaisuudessa teidän tulevaisuuden näkymänne ovat hieman liiankin optimistisia vuoteen 2050 mennessä. Onko mitään laskelmia tehty niistä ulkoisista kustannuksista, jotka liittyvät näiden tuottamiseen? Ja kolmanneksi minua kiinnostaisi vielä, miltä tämä näyttää maantieteellisesti katsottuna. Kuinka paljon tuotetaan Euroopassa, kuinka paljon tuotetaan kesannoidulla maalla tai tuotannosta poistetulla maalla ja miten jätteitä käytän hyväksi biopolttoaineiden tuotosta, kun on kyse. Haluaisin tietää, miten paljon tuotetaan missäkin puolella maailmaa. Tämä olisi erittäin mielenkiintoista tietoa tulevaisuutta varten ja voitaisiin pohtia myöskin tukimekanismia. Tämänkin kannalta olisi mielenkiintoinen tieto. Bilbao. Bilbao. gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä nyt on puhuttu paljon asioista, jotka huolestuttavat meitä kaikkia ja esimerkiksi vaikutuksista, joita tällä saattaa olla viljelyksiin. No en nyt lähde toistamaan kysymyksiä, joita on esitetty, mutta kuitenkin haluaisin kysyä teiltä, Oletteko nähnyt tai tiedättekö milloin tämä raportti saadaan päätökseen ja miten sitten analysoidaan vaikutusta, joka saattaa olla jäsenvaltioiden politiikalla EU:ssa? Koska tässä päätelmissä yksi asioista, jonka sanoitte ja joka mielestäni on erittäin keskeinen, on se, että toimijat haluavat politiikkaa ja selkeitä puitteita, jotta voidaan kehittää biopolttoaineita toisessa sukupolvessa. No en tiedä, onko tämä toisen, liittyykö tämä toisen vai kolmanteen sukupolveen. Tämä liittyy kuitenkin liikenteeseen, asioihin, joita me työstämme EU-ssa. Ja tämä on mielestäni yksi keskeisiä ongelmia. Millainen vaikutus on kullakin jäsenvaltiolla, kun ajatellaan erilaista lainsäädäntöä, jota sovelletaan erikseen – kussakin jäsenvaltiossa. Ja te puhuitte siitä, että meidän täytyy tutkia, ja todellakin jos haluamme päästä eteenpäin, meidän täytyy tutkia. Puhuitte eri hankkeista, horisontista esimerkiksi. Ja miten te katsotte nyt näiden tietojen pohjalta, joita teillä on, eli miten tätä tutkimusta pitäisi toteuttaa? Pitäisikö tutkia kutakin jäsenvaltiota tämän hankkeen kannalta? Pitäisikö tutkia asioita Euroopan tasolla, jotta voisimme soveltaa eurooppalaista harmonisoitua politiikkaa ja jotta voisimme puuttua kuhunkin ongelmaan, joista te puhuitte, kun ajatellaan, miten tämä vaikuttaa työllisyyteen, maanviljelyyn, hiilidioksidipäästöihin. Miten te katsotte, että meidän tulisi edetä tässä? Koska yksi dramaattisia asioita on nyt se, että Meillä on hyvin paljon tutkimuksia, mutta jos jokainen jäsenvaltio soveltaa erilaista politiikkaa, niin tällöin ei ongelma hoideta mielestäni, vaan sen lisäksi luodaan epätasapainoa Euroopan tasolle, joka ei sitten tee meistä mitään viiteryhmää globaalisti. Ei biopolttoaineiden osalta kolmannessa sukupolvessa. Eli näin ollen miten jäsenvaltiot soveltavat tätä direktiiviä ja millä tavalla se sitten vaikuttaa, kun on erilaista lainsäädäntöä kussakin jäsenvaltiossa näihin asioihin liittyen. Kiitos. Mr. Benjen. Sitten Benjen. Yes, thank you. Um... Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esitys. Yksi asia, jota ei voi kieltää, on se, että mikä tahansa biomassan tuottaminen on kallista. Tiedän, että minkä näköistä satoa ei voi saada öö, biomassaa varten, mutta se maksaa 70-80 euroa tonnilta. Nestepolttoaineet ovat erittäin vaikea aihe, johon on vaikea löytää kestävä ratkaisu. Mitä tahansa tekee, Sanoin tämän jo kymmenen vuotta sitten, että meidän ei pitäisi tuhlata nestepolttoaineita lämmitykseen. Niitä pitäisi käyttää sellaisiin tarpeisiin, joihin ei ole mitään muuta ratkaisua. Niihin on kaikkein vaikein löytää kestävä ratkaisua. Eräs asia, jonka toit eteenpäin, niin minä koen, että nämä kustannukset liittyen bioetanoliin joka on saatu viljasta. Minä olen ollut yhdistyneessä kuningaskunnassa tutkimuksessa mukana. Ja me olemme nähneet, että vilja, etanolin ja sokeri, juurekas, etanolin kustannukset eivät ole niin korkeita. Ja nämä kasvanekasvaset ovat ihan mukin menevät. Bioetanolissa käyttää tätä Mm, proteiinia, joka, joka voitaisiin säästää vaikkapa tuotuihin tuotettuun soijaan, ja mikäli tämä otettaisiin huomioon, tässä on merkittävämpiä hiilisäästöjä, ja loppujen lopuksi tämä tulos on parempi, jos vertaa siihen, että näitä käytetään, tähän käytetään tuontisoijaa. soijaa. Hiilivety Typpioksidipäästöt äh, ovat myös äh, merkittäviä, mikäli sataa vähemmän, niin sitten äh, päästäkin on vähemmän. Me olemme saaneet selville, että tämä IPCC-laskelma ei ole ihan tota, me katsomme, kuinka näitä saataisiin vähennettyä, eli strategioin hallinnollisesti olisi, me tiedämme siis, mitkä aiheuttavat nämä päästöt, ja olisi hyvä, että käytetään eri strategioita, jotta nämä päästöt vähennettäisiin siten, että sadon hiilijalanjälki olisi alhaisempi ja tämä olisi kestävämpää. On monia asioita, joita voidaan tehdä, jotta nämä saadaan parannettua. Nämä, tämä tehokkuus ja nämä luvut saadaan paremmaksi, paremmaksi mutta biomassan tuotantoa ja sen hinta ei saada kyllä alhaisemmaksi. On on to try and get a translation. That sounds, uh... No niin, tuohon kuulosti hyvin tekniseltä, mutta uskon sinua kyllä. Sitten Sarvamaa. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain ja toivon, että osun naulan kantaan. Toivon mukaan me pystymme loppujen lopuksi varmistamaan sen, että kaikkia biopolttoaineita ei tuoteta aivan yhtä epäkestävällä tavalla. Koska minun mielestäni, mitä nyt kuulin, tämä oli suhteellisen optimistista puhetta verrattuna johonkin muihin puheenvuoroihin, joita on kuultu. Yksi edistyneiden biopolttoaineiden pitkälle edistynyt tuottaja on sanonut jo nyt, että heidän ennusteensa mukaan täydellinen palmuöljyn tuotannon romahdus tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 2025 vuoteen mennessä. Samanaikaisesti tuo yritys ja jotkut muutkin johtavat maailmanlaajuiset yritykset ovat pohtineet kolmannen sukupolven biopolttoaineita ja sanoneet, että ne ovat melkoisen lupaavia. Joten uskon, että meidän täytyy keskittyä ylipäänsä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja siihen, että oikeasti kestävä kokonaisvaltainen kuva – saadaan viime aikoina kehitystä teknologiasta. Kehitys tapahtuu hyvin nopeasti. Ne ovat kohta jo täällä. 10, 50, korkeinta 15 vuotta kestää ennen kuin maailma on täysin uudenlainen. Uusien polttoaineiden tuottajat tarvitsevat ennalta tai ennustettavan, vakaan suunnitteluvarmuuden sen varmistamiseksi, että meillä on teknologiaa, joka on uusinta, uutta teknologiaa, huipputeknologiaa. Esimerkiksi metsien käyttö. Voidaan ottaa esimerkiksi Euroopan energiatarpeita ei voida toteuttaa Ruotsin, Suomen ja pari muun maan metsien avulla, mutta metsiinkin kannattaa kiinnittää huomiota. Maassa jonka parhaiten tunnen, 70 prosenttia vuotuisesta kasvusta hakataan. Tämä tarkoittaa sitä, että 30 prosenttia kasvusta, metsin kasvusta menee hukkaan. Ja mikäli loppujen lopuksi päädytään siihen, josta sitkeästi on puhuttu käytävillä, eli siihen, että kestävyyskriteerit biomassan yhteydessä ovat että sen suhteen, mitä käytän hyväksi. Esimerkiksi kun käytetään enemmän metsiä, mikäli näin on, niin silloin me tuhlaamme yhä enemmän, yhä enemmän menee hukkaan. Joten täytyy kaikessa toimia ympäristöystävällisellä järkevällä tavalla ja hyvin paljon olisi kirveelle töitä vielä tällä alalla. Hyvin paljon on jäänyt huomiotta mahdollisuuksia esimerkiksi teknologioita voitaisiin käyttää metsien yhteydessä. Mrs. Morelli, you want to respond? Sitten Mareli, haluatko vastauspuheenvuoron? Thank you for... Kiitos näistä monista kysymyksistä. Tämä tarkoittaa, että meidän tekemä tutkimus kiinnostaa teitä. Minä vastaan näin leväkysymyksiin ensimmäisenä. Toki levätuotantoon ja levä biopolttoaineisiin liittyy suuria odotuksia. Tämä johtuu monista syistä. Tässä ei ole maankäyttöä kyseessä. Tässä saadaan suuri, suuria satoja. Neljä. Tässä on erittäin suuria lukuja. Äh, erittäin suuria tuotantolukuja levistä voidaan saada niin proteiineja kuin hiilihydraatteja. Molempia polttoaineita voidaan valmistaa levästä. Lisäksi sitä saadaan muita sivutuotteita, joita voidaan käyttää rehun ja ruokaan esimerkiksi. Levää voidaan käyttää useilla eri markkinoilla. Tiedän, että on useita tutkimushankkeita, jotka ovat pidemmällä kuin toiset, mutta ei vieläkään voida julistaa, että tässä oltaisiin kaupallisella, kaupallisen mittakaavan toiminnan tilanteessa. Mutta jotkut hankkeet ovat joidenneet pitkälle, mutta tässä on vielä useita ongelmia, joita tulee ratkaista, liittyen esimerkiksi teknologiaan. Tässä voi olla eri tuotantomuotoja, mutta avoin kasvatus, jossa ulkoinen tekijä voi aiheuttaa puhtaudelle haittaa. Nämä avoimet tuotantoratkaisut ovat halvempia kuin esimerkiksi tällaiset suljetut kasvatustilat, jossa voidaan olla kuitenkin turvassa ja jossa tuotto on suurempaa siten, että tuotto on korkeampaa, mutta no, nämä tuotantomuodot ovat erittäin kalliita. Joten tulevaisuudessa voi olla mahdollista kasvattaa levää ilman, että se joutuu alttiiksi ulkopuolisille uhille. Levän eräs toinen ansio, jonka eräs jäsen toi esille, on se, että se on erittäin hyvä vaihtoehto ilmailualalle. Ilmailualalle ei voida käyttää kaikkia biopolttoaineita, ainoastaan tiettyjä polttoainetyyppejä. Ja levästä saatavat polttoaineet voisivat olla sellaisia, joita ilmailu teollisuus voisi myös käyttää hyväkseen. Tässä näitä levien hyötyjä, mutta me emme tiedä, koska levä on saatavilla kaupalliseen käyttöön toisen polttoaineen, biopolttoaineiden suhteen. Tilanne oli se, että näistä toisen sukupolven polttoaineet olevista markkinaosuuksista tehtiin liian optimistisia arvioita. Ja toisen sukupolven biopolttoaineiden osuus on hyvin alhainen, alle 1 prosentti yksikkö. Mm, komissio haluaa kasvattaa tätä osuutta siten, että olisi tällainen välitavoite, 2,5 prosenttia mm, käy, kuljetusalalla käytettävistä polttoaineista olisi näitä toisen sukupolven biopolttoaineita, joten tuskinpa voidaan odottaa, että tämä käyttöaste olisi korkeampi, ellei sitten ole erittäin suuria kannustimia, sillä tuotantokustannukset ovat tällä hetkellä erittäin korkealla. Teknologiat toimivat, tällaiset lämpökemialliset toiminta on melko pitkälle edistynyt. Tässä tuotetaan biopolttoainetta ja myös kemiallisia tuotteita, joita voidaan käyttää eri aloilla. Mutta syöteöljy on erittäin kallista, mikäli halutaan valmistaa oljesta. Etanolia olki on halpaa mutta ongelma on se, että tämä on kerättävä, se on toimitettava jalostamoon, joka on usein kaukana pellastaan ja sitten loppujen lopuksi oljen hinta on 60 70 euroa tonnilta, joka on aika kallista tähän alkuperäisen kustannuksen nähden. Esimerkkinä voisin antaa tilanteen Brasiliassa, kaikki jalostamot lähetetään, rakennetaan käytännössä katsoen pelloille. Siellä ei ole kustannus, kustannuksia liittyen muussa sokeriruokoon. Tämä on erittäin energiatehokas kasvi. Tässä voidaan siis käyttää kasvia lämmön tuotantoon ja siitä saada myös etanolia. Tämä on eräs tehokkaimmista ja kehittyneimmistä biopolttoainetyypeistä. Tässäkin tapauksessa Brasilian hallitus tukee sokerin ruokoetanolin tuotantoa, vaikka tämä onkin erittäin tehokasta, niin silti tämä on kalliimpaa kuin bensiini ja Tämä tulee tiedostaa. Toisen sukupolven biopolttoaineiden tilanne on nyt tämä, minkä kuvaisi, kuvailin, ja voimme odottaa tiettyjä parannuksia. Ottaen huomioon tämän keskustelun tilanteen, niin tässä voidaan odottaa kenties nopeampaa kehitystä, sillä kaikki politiikat osoittavat, että tässä ollaan menossa – tähän suuntaan. Tässä tullaan antamaan kannustimia, jotta prosessia saadaan kiihdytettyä, mutta kuten selvitin, tässä on ongelmia. Entsyymien kustannukset ovat kalliita, ne ovat tärkeitä, jotta tämä kuitu saadaan rikottua, selluloosa saadaan rikottua polttoaineen valmistamista varten. Tuonti 2012 me toimme 20-21-22 prosenttia biodieselistä ja vastaava prosentti etanoli, syötöljyä. Me tuotamme sisäisesti merkittävästi rapsiöljypohjaista biodieseliä, mutta toisaalta me tuomme erittäin paljon palmuöljyä korvaamaan tätä rapsiöljyä. Me olemme molempien syötyöljyjen suhteen riippuvaisia tuonnista. Nämä jäämät ja jätteet, niin niitä ei tarvitse tuoda. Mutta me tuomme erittäin paljon pellettejä Pohjois-Amerikasta. Me emme puhu nyt liikenne alasta. Ne pellettejä käytetään lämmitykseen, sähkön tuotantoon, mutta osintavenusteessa se on kuitenkin syöteöljynä käytetty tuote. Ne ovat metsäteollisuuden sivutuote. Ja Pohjois-Amerikassa kaakkois kaakkois kaakkois Amerikan Kaakkois-Yhdysvalloissa äh, valta äh, on tehdään pelletejä, joissa ei käytetä sivutuotteja, vaan ihan myös tiettyjä pui, puita sellaisenaan. Äh, Euroopan politi, poliittiset puitteet, bensiinin polttoainelaatudirektiivi ja muun muassa – osa tätä ei voida käyttää raaka-aineita, joka tulee ö, sellaisilta alueilta, joissa on ollut sademetsää. Tämä on siis suojeltu. Ongelma ei ole biopolttoaineet, sillä me emme käytä biopolttoaineita, joita on tuotettu sellaisella alueella, josta on leikattu sademetsiä, vaan tärkeää on tämä epäsuora maankäytön muutos. Kestävyyskriteerit ovat hyvin tähdellisiä tämän asian suhteen eurooppalaisessa puitteissa Sitä ei voida kattaa, sillä tämä on epäsuora vaikutus. Uusi poliittinen ehdotus on se, että tämä sen katetuksi. Nyt ollaan kulkemassa siihen suuntaan, että vähennetään ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, jotta nämä epäsuorat maankäytön mm, vaikutukset ympäristö olisivat vähäisemmät kun tämä politiikka ehdotettiin, tämä pyrittiin ottaan ottamaan huomioon. Me emme halua, että saa tuhota, että saadaan tuottaa bio- bioöljyä, biopolttoaineita. Kesantomaan suhteen äh, tässä ollaan kenties hieman ylioptimistisia äh, sikäli, että kesantomaa, on käytettävissä, niin se on yliarvioitu. Tämä nyt on esimerkki. Mutta FAOn tilastot, ne ovat kenties luotettavimmat tilastot, niin on otettava huomioon, että FAO-tilastot pitävät kesantomaana myös, kestänyt lasketaan myös laidunmaa. Tilastoissa tämä on siis merkattu kesäntämaaksi, vaikka kyseessä on laidunmaa. Kesäntämaaksi ei lasketa sellaista maata, jossa kasvatetaan heinää, ja tämä on 17 prosenttia Yhdysvaltojen maankäytöstä liittyen kesäntämaahan, joten suuri osa kesantamaata ei ole kesantomaata. Jossain tapauksissa hylätty maa tai kesantomaa on hylätty sen takia, että tuotto on niin alhainen. Se on alhaisempi kuin yleinen taso. Kesantama on siis, sen suhteen ollaan yltiöoptimistisia. Tekniset kysymykset liittyen yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja hintavertailuun olen yhtä mieltä, mutta yhdistynyt kuningaskunta liittyen viljaan esimerkiksi, niin siellä on korkeat tuottotasot, jopa hyvät tulokset. Me olemme ottaneet keskiarvon eurooppalaisesta tasosta ja tästä johtuen nämä esittämäsi luvut olivat korkeammalla tasolla. Toivottavasti vastaisin kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin vain lisätä sen, siikään, että tehän puhutte tutkimuksista, ja tiedämme hyvin, että mikäli haluamme kolmannen sukupolven polttoaineita, meidän täytyy löytää kokonaisvaltainen ratkaisu niin, ettei kyse ole pelkästään perustutkimuksesta, vaan myöskin täytyisi tukea teknologian kehittämistä, horisontti 20 erityisestikin, ja innovaatioteknologiasuunnitelma pyrkii kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin kautta jäsenvaltioiden niin, että perustutkimusta voitaisiin käyttää hyväksi ja tehdä joitakin kokeiluhankkeita, demonstrointihankkeita, joita tuotteet saataisiin markkinoille, joten ei riitä, että tutkimusta tehdään lisää, vaan tarvitaan myöskin sovelluksia, demonstrointihankkeita, kokeiluhankkeita ja tuotteita markkinoille. Se, että peräänkuulutetaan ehdotusta Horisontti 2020-ohjelman yhteydessä tämän osalta Tämä johtaisi siihen, että tehtäisiin kokonaisvaltaista integroitua tutkimusta jäsenvaltioiden kesken. Kiitoksia. Te olette selvästi aika intohimoisia tämän asian suhteen. Minkä siinä minun täytyy nyt edetä eli ihan lyhyesti. Niin ihan se, että pari kysymyksen ei tullut vastausta. Eli kuka näkee tämän tutkimuksen, neuvosto esimerkiksi, ja toinen kysymys oli, millä tavalla tämä vaikuttaa sen eurooppalaisen politiikkaan. Onko teillä tästä jotain ajatuksia? Niin, kaikki tutkimukset sitten julkistetaan, kun ne on saatettu päätökseen. Tämä nyt on vielä tämä väliaikaisversio. No sitten kun se on julkistettu, niin neuvosto myöskin saa sen nähtäväkseen tietysti. Ainoastaan neuvostolla on salaisuuksia EU-ssa, eli varmaan he tutustuvat siihen. Onko näin? Niin, kyllä. It's still, it's still an ongoing process. Tämä prosessi on vielä käynnissä. Mukaan luettuna kommentit komission muilta pääosastolta, joten me edelleenkin otamme kommentteja ja sitten parannamme tätä ö, tutkimustulosten lopullista versiota. Eli nämä heinämaat on laskettu kesantomaiksi, eli niin. Se on aika merkillistä kyllä, mutta no, näin Yhdysvalloissa. Sitten siirrymme eteenpäin. Kiitoksia tästä esityksestä. Uusi valiokunta varmaan sitten saa tämän raportin, kun se on saatu valmiiksi. Kiitos. Seuraavaksi komission alustus Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönottosuunnitelman toteuttamisen etenemistä koskevasta äh, valmisteluasiakirjasta. Koordinaattorit halusivat tästä lisätietoa. Vinkki haluttiin paikalle, mutta ikävä kyllä. Vinkki nyt ei tänään päässyt paikalle, eli täällä on Niidi kertomassa meille – miksi tämä hanke nyt etenee hitaasti. No en nyt halua ennakoida sitä, mitä hän sanoi, mutta niin, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, ensinnäkin pyydän anteeksi Karl Vinkin puolesta. Hän ei tänään päässyt paikalle, mutta tietystikin hän on teidän käytettävissänne tulevaisuudessa, mikä haluatte keskustella tästä asiasta enemmän hänen kanssaan. Meillä on suuri ilo ja kunnia sanoa nyt muutama sananen tästä tutkimuksesta, joka liittyy ERTMSn ja sen käyttöönottoon. Teidän vaalikaudellanne te autoitte meitä huomattavasti, kun me pyrimme kehittämään edelleenkin niitä välineitä, joita on käytettävissä tämän järjestelmän parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tästä saadaan jotakin hyötyä aikaan. Te olette olleet ohjelmassa eurooppalaisen koordinaattorin työstä ERTMSstä on pystytty kehittämään TNT-taustaa vasten erilaisia käytäviä. Virallisesti hyväksyttiin myöskin ERTMSn käyttöönottosuunnitelma. Tämä sel- selkeästi määrittelee prioriteetit ja avainreitit, jotka joiden yhteydessä tämä järjestelmä otetaan käyttöön. Te autatte myöskin meitä määrittelemään nämä käytävät, joita käytetään, ja tämän yhteydessä myöskin rahtikäytävät pystyttiin määrittelemään rahti. Käytön. nämä tietystikin tärkeimpiä käyttöönoton kannalta. Lisäksi onnistuttiin vahvistamaan ja edistämään eurooppalaista rahoitustukea, jota on käytettävissä tämän välineen käyttöön ottaa silmällä pitäen. Ja lopuksi vielä toteaisin, että te olette taistellut meidän rinnallamme ja olemme saaneet luotua Euroopan rautatieviraston, jolla on todelliset valtaoikeudet ja mahdollisuus toimia siten, että RTMssä pystytään jatkossa käyttämään muuallakin Euroopassa. RTMS on erittäin tärkeä, kun ajatellaan sitä, miten voidaan varmistaa yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue. ERTMssä liittyy yhteen toimivuuteen ensinnäkin. Se on tärkeä väline, jolla yhteen toimivuuden yhteen toimivuuteen voidaan päästä, mutta tietystikin se on myöskin tärkeä tekninen elementti, jonka kautta pystymme jatkuvasti vahvistamaan kokonaisvaltaisesti katsottuna rautatieverkoston turvallisuutta. Se kuva, jonka annamme tämän tutkimuksen yhteydessä, on myönteinen nähdäkseni. Kaikkein myönteisen elementti on tässä se, että olemme päässeet pisteeseen, josta ei enää voi kääntyä takaisin tämän järjestelmän käyttöön ottamisen kannalta. Kuomen valitsevaa tilannetta tässä tutkimuksessa ja lisäksi pohdimme muutamaa instrumenttia, kerromme muutamasta instrumentista välineistä, jotka on otettu käyttöön tämän auttamiseksi. Käyttöönotto on hieman hajanaista vielä sirpaleista kun tarkastellaan jotakin kriittisiä reittejä. Näillä reiteillä käyttöönotto on vielä viivästynyt. Mutta myönteisemmässä valossa täytyy todeta, että ERTMS ei ole pelkästään eurooppalainen normi, vaan siitä on tullut myöskin maailmanlaajuinen normi, kun tarkastellaan yhteentoimivuutta ja turvallisuutta. Euroopan unionissa on 20 jäsenvaltiota tällä hetkellä, jotka käyttävät tätä järjestelmää jo aktiivisesti. Ja Euroopan unionin ulkopuolella on 36 maata eri puolilla Eurooppaa, jotka käyttävät tätä järjestelmää. Joten tämäkin jo osaltaan on hyvä muistutus siitä, miten tärkeä tämä järjestelmä on teollisuudenkin kannalta – Kyse on nimittäin eurooppalaisista yrityksistä, jotka pistävät täytäntöön tätä järjestelmää ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muualla maailmassa. Sitten hieman hajanainen tilanne, joka valitsee täytäntöönpanon osalta. Ensinnäkin meidän täytyy nyt ottaa käyttöön tämä uusi mandaatti, joka on annettu koordinaattorille Karel Finkille – hänen tehtävänään on pyrkiä optimoimaan järjestelmän käyttöönotto niin, että voidaan lähinnä puuttua pullon kauloihin ja varmistaa se, että aina kun järjestelmää käytetään, sitä voidaan käyttää saumattomasti, juovasti. ainakin näillä ydinrahtikäytävillä, jotka on määritelty. Toiseksi täytyy muistaa ehdollisuus uusien rahoitusvälineiden kohdalla. Tämän jälleen kerran seikka, jonka suhteen te olette voineet auttaa meitä merkittävästi. Te olette varmistanut sen, että aina kun eurooppalaista rahoitusta on olemassa olipa tutkimuksesta tai aluekehitysrahasta tai verkkojen Euroopan välineistä aina ERTMS-hankkeita voidaan tukea kun on kyse teknisistä määritelmistä tai prioriteeteista, jotka haluaisimme toteuttaa reittien osalta ja suunnittelun osalta. Te olette auttanut meitä tässä. Dramaattista edistystä on saatu aikaan teknisten määritelmien osalta, ja uskoakseni tilannekuva, jonka annamme teille tutkimuksen pohjalta, johtaa siihen, että Täyttöönottojenpanon suhteen tämä koko tilanne on melkoinen tilkkutäkki, mutta myöskin teknistä määritelmien osalta. Teknistä määritelmiä käytetään käytännössä. Tilanne on monen, monen kirjava. Mikäli tekniset määritelmät ovat niin kovin erilaisia, niin silloin yhteen toimivuus kärsii. Nyt Teemme hyvin näistä yhteistyötä Rautatieviraston kanssa sen varmistamiseksi, että tämän vuoden kesäkuuhun mennessä eurooppalaiset määritelmät on loppuun hiottu niin, että niitä voidaan pistää täytäntöön. Me pyrimme kurinalaisuuteen sekä teollisuuden puolella että kansallisten turvallisuusviranomaisten puolella. Ja haluamme, että nämä kaikki toimijat keskittyvät kaikkein tärkeimpiin, keskeisimpiin järjestelmän osatekijöihin ja varmistavat, että tämä ydinjärjestelmä toimii ja sitten nämä lisäelementit, jotka ovat tietystikin mukavia, joita voidaan ottaa käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Todellakin otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Ja siinä sillä edetyksellä, että nämä kaikki ovat yhteen to- toimivia sitten. Täytäntöönpanon kannalta meidän täytyy myöskin vastata kysymykseen, joka liittyy tarollisuuteen, käyttöönoton tarvisiin hyötyihin. Joitakin julkisiakin rahoitusmuotoja on olemassa kansallisellakin tasolla. Ja tämän järjestelmän käyttöönotosta täytyy olla myöskin taloudelliselta kannalta katsottuna hyötyä. Sen täytyy olla järkevää. Mä täytyy keskittyä tässä pullon kauloihin. Karl Fink varmaan jo teille selittikin, kun hän esitteli edellisen tutkimuksen tuloksia, että mikä me löydämme ratkaisun kymmenen rajat ylittävän osuuden osalta, niin silloin 80 prosenttia kokonaisliikenteestä saadaan tämän piiriin, joten on erittäinkin järkevää todellakin asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja ottaa lähinnä 10-15 tärkeintä rajantyrityspaikkaa huomion kohteeksi. Uudet rahoitusvälineet, niistä toteaisin, että nämä on luetteloitu myöskin Verkkojen Eurooppa-hankkeessa. Se muodostaa puitekehykset Ensinnäkin liikenteen harjoittajat ja muut toimijat. Rahoitusjärjestelmän täytyy varmistaa se, että liikenteen harjoittajat voivat saada huokeampia, houkuttelevampia lainoja, joiden avulla sitten saadaan ajokalusto kuntoon. Lisäksi täytyisi ottaa askeleita eteenpäin sääntelyn saralla. Vaikutusarviota on tehty sääntöjen osalta jotka auttaisivat infrastruktuurin hallinnoijia ottamaan käyttöön yritettyjä maksuja niin, että luotaisiin kunnollisia kannustimia käyttää ERTMS. Maksut määräytyisivät sen mukaan, onko otettu käyttöön ERTMS verkoston yhteydessä. Lisäksi me pyrimme luomaan käytännötosta vastaavien hallintoviranomaisten yhteistyöelimen mahdollisesti rautatieviraston yhteyteen niin, että saataisiin konkreettista tukea annettua sekä kansallisille viranomaisille että infrastruktuurin hallinnoijille niin, että tämä järjestelmä saataisiin niin tehokkaaksi kuin mahdollista. Kiitoksia. Mrs. on koordinaattori Tikao. Jos voisitte puhua mahdollisimman lyhyesti, tiedän, että on suuri houkutus puhua pidempään kuin niidi näissä asioissa, mutta jos voisitte puhua mahdollisimman lyhyesti ja rakentavasti. Gross, ole hyvä. No. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia näistä tiedoista. Heti aluksi sanoisin, että tietysti Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa olimme aina tukeneet tätä aloitetta, mutta meillä oli suuria huolenaiheita. Ja myöskin Vink oli huolissaan samoista asioista. Hänellä ei ole mitään helppoa työtä. Minulla on yksinkertaisia kysymyksiä. Kaksi vuotta sitten oli kokous. Siellä oli esimerkiksi Saksan rauhoittaa edustaja. Ja siellä sanottiin, että Ehkä pitäisi lopettaa se, että joka vuosi kehitetään uusi järjestelmä. Ja kysyisin, onko tällaista vakautta nyt saatu aikaan, vai olemmeko taas puhumassa järjestelmästä, joka koskee 2014 ja sitten ensi vuonna taas jotain uutta. Ja sitten kun ajatellaan yhteensopivuutta, niin sitä ei ole. Tämä oli ensimmäinen kysymys ja mielestäni tämä on yksi tärkeimpiä aspekteja. Sitten toinen kysymys. Yhteisymmärryspöytäkirja on allekirjoitettu. No, Olisi ollut hyvä, jos siihen olisi otettu mukaan tiettyjä asioita. Komissio on ollut hyvällä tiellä, mutta ongelmia liittyy jäsenvaltioihin ja toimiviin yrityksiin. Eli mikä on yhdistelmä näiden järjestelmien ja turvallisuusjärjestelmien välillä? Onko se taattu tulevaisuudessa? Noudatetaanko sitä vai ei? Ja sitten kolmas kysymys, se mitä on tapahtunut joissain maissa, kun ajatellaan viestintää. No, minulla nyt ei ollut aikaa käydä läpi tätä tutkimusta, mutta ehkä nopeasti voisitte vastata näihin kolmeen kysymykseen. Sitten Meissner. Ganz kurz. Aivan lyhyesti vain. Rova Bilbao, joka on yhteentoimivuus, asiantuntija voi puhua muusta asiasta. Saksassa Bayerissa totesin, että Itävalta on tehnyt työnsä hyvin, mutta me, eivät, äh, me emme niinkään Saksan puolella ole asioita kuntoon. Onko teillä mitään uutta tietoa tästä tilanteesta? Lichtenberger. Äh, niin. Samanlainen kysymys kuin Grossilla. Sehän on kaikkein keskeisin kysymys. Valiokunnassa aikanaan puhuttiin siitä, että meidän täytyy miettiä, mikäli nämä eri versiot jälleen kerran otetaan käyttöön ja sitten markkinoille pääsy vaikeutuu toisten toimijoiden taholta. Eli se on nyt, hoituuko tämä asia itsestään tässä järjestelmässä? Näitä sääntöjä ei vielä ole, kolme kolmosta ei pantu tätä, nyt tulee kolme nelonen. Eli pitääkö todellakin toimia niin, että tämä on taas asia, ja jotkut rautatieyhtiöt joutuvat tässä syrjinnän kohteeksi. Millä tavalla tämä ongelma voitaisiin ratkaista? Ja sitten toinen asia, kun katsotaan tätä yhteisrahoitusta ajokaluston osalta. Ja sitten kun ajatellaan sitä, mitä Grosch myöskin totesi, eli mitkä nyt ovat nämä pahimmat kriisipisteet. Tämähän on hyvin tärkeä keskeinen hanke ja siihen liittyy valtavia ongelmia. Alpiosuus Itävallassa on jo hoidettu kuntoon, mutta yksityiset toimijat eivät ole sitä toteuttaneet ja siellä ei mennä EMDS-tunnelin kautta, vaan nyt melutilanne alueen asukkaille on yhtä paha kuin aikaisemminkin. Eli nyt meidän täytyy nähdä tämä oikeassa suhteessa ja EMD-osio pitää nyt ottaa käyttöön, koska näin ei vielä ole tehty. Ja jäsenvaltiot ovat investoineet valtavasti näihin, mehän tiedämme. Ja sitten näitä järjestelmiä ei voida ottaa käyttöön, koska ajokalusto ei sovellu siihen ja jotkut junat eivät siellä pysty kulkemaan. Ja myönteiset vaikutukset eivät nyt toteudu, eivätkä kansalaiset hyödy niistä. Voimme vain todeta, että meillä on nyt ylimääräinen infrastruktuuri rakennettuna, jotta olemme moderneja, jotta olemme teknisesti eturintamassa ja jotta voimme vähentää raideliikenteen meluhaittoja. Mutta me emme voi ottaa käyttöön järjestelmää, koska investointien osalta on viivästyksiä. Eli haluaisin nyt tietää, miten te näette ratkaisun tähän ongelmaan. Mr. Zila, Robert. Mr. Zila. Save your time, sir. Thank you very much. Mrs. Bilbao. Sitten Bilbao. Sí, muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää näistä selityksistä joita saimme. Meidän täytyy sitten tarkemmin tutustua vielä tähän tutkimukseen, mutta hiljattain hyväksyttiin yksi mietintö, joka liittyy yhteensopivuuteen. Se oli yksi tekninen osa tästä rautatiepaketista. Nyt on tehty paljon työtä ja on yritetty saada aikaan sopimuksia. Ja nyt sitten ERA on se, joka pystyy antamaan autorisointeja tällä alalla, ja kansallisia viranomaisia sitten kuultaisiin. Vaikuttaa siltä, että neuvostossa ei olla yksimielisiä tästä kannasta. No myönteiset asiat, joista puhuitte, tähän puhuitte monista myönteisistä seikoista. Ja tähän liittyy nyt kuitenkin merkittävä ongelma. Eli onko meillä yhdenmuotoisia toimia. Kansalliset virastothan toimivat vapaasti, ja tähän asiaan piti puuttua. Jos neuvostossa ei ole mitään kantaa, joka olisi Euroopan parlamentin kannan mukainen, niin katsotteko, että olisi helppoa puuttua näihin ongelmiin jotka on mainittu komission ehdotuksissa. Se oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten toiseksi, te puhuitte siitä, että kyse on mallista, jota on kopioitu 36 maata soveltaa tätä. Ja tämän myönteistä, koska tämä merkitsee, että eurooppalaisina meillä on mahdollisuus kehittää malleja, joita käytetään viitearvoina muualla maailmassa. Mutta kyse on nyt siitä, että mikä malli. Tietääksemme ei ole mitään RTMS-järjestelmää. Itse olen baski, mutta Espanjassa RTMS on kehittynyt hyvin pitkälle, mutta nämä järjestelmät eivät välttämättä sovi yhteen muiden kehitteillä olevien järjestelmien kanssa. Ja nyt puhutaan korkeista kustannuksista, joita liittyy tähän kehitykseen. Ja mitä teemme tälle ongelmalle? Mikä on eurooppalainen malli, jota voidaan viedä muualle maailmaan? Ja toisaalta, mitkä ovat kustannukset, jotka liittyvät siihen, että kansalliset virastot tekevät mitä lystäävät? Katsotteko, että eurooppalainen koordinointi kun katsotaan millaisia valtuuksia nyt on, pystyisi ohjaamaan tätä tilannetta oikeaan suuntaan, mikäli jäsenvaltiot eivät hyväksy sitä, että on eurooppalainen virasto, joka koordinoi tätä hanketta. Mielestäni tämä on nyt tämänhetkinen ongelma. Koska tekniset kysymykset varmasti voidaan ratkaista, ja taloudelliset kysymykset, jos on poliittista tahtoa, niin nekin voidaan kyllä ratkoa. Mutta onko meillä poliittista tahtoa sitä varten, että on yksi eurooppalainen malli, koska jäsenvaltiot eivät halua antaa eurooppalaiselle virastolle näitä toimivaltuuksia. Tämä on poliittinen eikä tekninen ongelma. Mutta kysyisin, jos tämä on kanta, niin uskotteko, että voidaan puuttua kaikkiin, kaikkiin näihin ongelmiin, joista te puhuitte? Omalta osaltani tietysti minä tuen ja puolustan sitä, mitä parlamentissa on jo hyväksytty, koska me tiedämme, että se on ainoa tapa puuttua näihin haasteisiin ja ainoa tapa kehittää uskottava ja luotettava malli maailmassa, eurooppalainen luotettava malli. Mutta tämä todellakin huolestuttaa minua, koska jälleen kerran poliittiset ongelmat näin kapea näkökulma saattaa johtaa siihen, että me menetämme tämän edelläkävijän aseman maailmassa. Kiitos. Thank you. Kiitos sitten Benjen. Um, <clears throat> you, you mentioned, uh... Mainitsitte ongelmat tietyillä alueilla. Mm, onko selkeä idea, kuinka paljon liikennettä tulisi olla tiellä, jotta se maksaisi itsensä takaisin ja missä tarvitaan tukia ja onko selkeää ajatusta siitä, kuinka tällaisen paljonko näitä ei-kannattavia teitä käytetään ja onko strategioita siten, että näille teille saataisiin riittävästi liikennettä. Sitten Tikau. Thank you, Mr. Chair. Aș misia. Știm um, bine... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla olisi teille kysymys. Me tiedämme, että olemme hyväksyneet lainsäädäntöä rautatiepaketin yhteydessä. En nyt puhuisi tästä viimeisestä rautatiepaketista, vaan sitä edellisestä. Siellä oli joitakin määräyksiä, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn infrastruktuurin osalta ja sanotte, että mikäli junilla, junissa on ERTMS-järjestelmä, tämän pitäisi mahdollistaa. Onko teillä enemmän tietoa niistä investoinneista, joita jäsenvaltiot ovat toistaiseksi tehneet sen varmistamiseksi, että olisi helpotettu pääsyä e infrastruktuureihin silloin, kun on kyse ERTMSllä varustetuista junista? Niin ikään ETCS-komponentti joka mahdollistaa sen, että juna voidaan hajottaa palasiksi, mikäli se kulkee nopeammin kuin on sallittu jollakin tietyllä rataosuudella tämä kulunvalvontajärjestelmä. Esimerkiksi Espanjan valtaisa onnettomuus olisi voitu välttää, mikäli ETS, ETCS kulunvalvontajärjestelmä olisi otettu käyttöön tuolla osuudella. Voitteko kertoa enemmän tästä kuinka tätä kulunvalvontajärjestelmää voitaisiin käyttää paremmin hyväksi jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Hey, can I... No niin, sitten on niin. Yksi asia tulee esille, kun ajatellaan tätä neljättä rautatiepakettia ja teknistä osiota. Eli onko komissio aikeissa saada puheenjohtajavaltio Italian vakuuttuneeksi siitä, että pitäisi edetä tässä teknisessä osiossa ja edistää tätä yhtenäistettyä lupaprosessia. No, täällä tulivat nämä eri mahdollisuudet esille. Ja tähän liittyy yksi kysymys, kun ajatellaan näitä testimääritelmiä. Nehän eivät vielä ole valmiina. Ymmärrän, että 3.3-versio menee RISC-komiteaan kesäkuussa. Okei. Okay. Eli 3.3 versio menee RAISC-komiteaan. Mutta nyt myöskin työstetään jo 3.4 versiota, jonka testimääritelmiä vielä ei ole tehty. Eli onko meillä jonkinlainen vakaa kausi, jossa sovelletaan yhtä versiota – sen sijaan, että aletaan laatia uutta versiota joka vuosi. Koska testien kannaltahan tämä on hyvin ratkaisevaa. Ja palaan siihen, mitä Bilbao sanoi jäsenvaltioista. Miksi jäsenvaltiot ovat niin vastahankaisia tässä? Uskon, että hän on oikeassa, eli se ei mitenkään liity näihin teknisiin kysymyksiin, eikä oikeastaan edes rautatiekysymyksiin, vaan tämä on poliittista. Ja myöskin mielestäni täytyy katsoa, miksi me sallimme sen, että jäsenvaltiot voivat poiketa näistä säännöistä yhtä monta kertaa kuin ne haluavat. Joko meillä on eurooppalainen järjestelmä tai sitten ei ole. Ja jos ei ole eurooppalaista järjestelmää, niin ihan hyvä, unohdetaan se ja palataan lähtöruutuun. Mutta jos meillä on eurooppalainen järjestelmä, niin sitten pitäisi olla sellainen, että se sopii kaikille, eikä vain yksi, jota kaikki sitten muokkaavat omiin tarpeisiinsa. Sitten vielä pari kysymystä liittyen näihin teknisiin asioihin. En tiedä, pystyttekö näihin vastaamaan, mutta miksi nämä käyttöliittymät ERTMSn ja muiden junatoimintojen välillä, esimerkiksi mitä tulee hätäjarruihin. Niin miksi tätä ei ole otettu mukaan ccs tai TSIhin? Mielestäni vaikuttaa aivan hullulta, että se ei ole tässä mukana. Ja toinen kysymys. Miksi EMTMS laite yhdeltä valmistajalta ja se periaatettahan tässä oli alun perin, että kyse on yhdestä järjestelmästä. Niin miksi ERTMS, joka on vain yhden valmistajan tekemä, niin se ei toimikaan sitten toisen valmistajan laitteen kanssa. Se on ihan hullua. Ei, olkaa hyvä. Thank you. I think you have uh, <laughs> very well uh, first identified the Mm, tässä on nyt tunnistettu nämä kaksi suurinta ongelmaa, tekninen ja taloudellinen. Ja mm, tämä eriävä käyttöönottotaso jäsenvaltioissa. Mutta tämän teknisen asian suhteen kuvasit loistavasti tämän monimutkaisen tilanteen. Minä ja Patricia työskentelevät kanssa tämän asian suhteen päivittäin niin meillä ensimmäisenä prioriteettina on se, että saamme yhden, yhteensovitettua nämä tekniset erityispiirteet, mikäli jatkamme sellaisessa hankkeessa, jossa tulee uusia täsmennyksiä, joita vaaditaan tai joita tulee ottaa käyttöön teknisellä tasolla, niin eihän tämä toimi. Keskipitkän aikavälin vastaus on se, mitä ehdotetaan neljännessä rautatiepaketissa, jota on tuettu ja jota ei sellaisenaan ole tuettu neuvostossa. Ja me odotammekin innolla tulevia neuvotteluja molempien lainsäätäjien välillä, jotta nämä erimielisyydet saadaan yhteen sovitettua. Viraston on vastattava ei ainoastaan kuljetuskaluston sertifioimisesta, vaan myös tästä eurooppalaisesta maajärjestelmästä. Ja tähän tarkoitukseen me haluaisimme virastolle toimivallan siten, että se olisi ERMTS vastaava ja tämä on todella tärkeä. Me odotamme teiltä jatkuvaa tukea. Tämä on tärkeä asia, mikäli me haluaisimme, haluamme, että tämä koko järjestelmä toimii. Tämän sanottua, niin niin me pyrimme ennakoimaan mahdollisimman hyvin näitä viraston kolmansia valtoja. Tässä pyritään, että virasto olisi ö, tiukempi siten, että nämä eurooppalaiset erityispiirteet luodaan heinäkuun mennessä kolme 1,3 järjestelmän suhteen. Me, tämä ei tarkoita sitä, että me sallisi, että tämä järjestelmä kehittyy tästä edelleen. Tästä syystä johtuen jotkut keskustelevat 3.4 3.5 versioista. Tämä on luonnollista ja meidän pitäisi rohkaista näitä palvelujen tarjoajia löytämään ratkaisuja, mutta sillä ehdolla, että tässä on täysi vakuutus siltä, että nämä toimisivat useisiin eri suuntiin siten, että kaikkia piirteitä voitaisiin käyttää myös 3.3 järjestelmän kanssa, josta tulee tämä viitejärjestelmä. Se on kaikkein tärkein asia, jonka me yritämme saada hyväksytyksi. Ensinnäkin teollisuutta. Teollisuuden on oltava kurinalaisempi, ja tässä on nyt nähty merkittävä muutos. Tässä on ollut näitä tiettyjä laitteita, joita pyritään suojelemaan siten, että ne oli suojellut markkinat. Teollisuuden ala on ymmärtänyt, että tässä on hyvä pelata eurooppalaisella tasolla ja on hyvä varmistaa, että nämä ratkaisut ovat avoimia. Shift Rail-aloitteessa muun muassa on nähty, että teollisuuden ala on vakavissaan ja se todellakin painottaa tätä yhteen sopivuusasiaa. 3.3 version on suhtauduttu vakavasti. Tämä koskee myös operaattoreita. Meillä on vielä työskenneltävä näiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa ja tässä asiassa olemme kohdanneet viranomaisia, joilla on omat vastuualueensa. Meillä ei ole neljättä pakettia vielä hyväksyttynä joten me voimme yhdessä koordinaattoreiden ja rautatieviraston kanssa vakuuttaa heidät eh, siitä, kuinka tärkeää olisi saada aikaiseksi nämä eurooppalaiset eh, spesifikaatiot ja noudattaa niitä. Ja jotta tilannetta saataisiin parannettua edelleen, niin olisi katsottava, että ne olisivat yhteensopivia meidän ehdotuksen kanssa. Me olemme melko optimistisia, että tämä tulisi toimimaan. Mistä syystä näin on? No, ne investoinnit, joita tehdään eri puolilla Eurooppaa, eivät ole järkeviä, mikäli meillä on tällainen eri järjestelmien tilkkutäkki. Muut tekniset seikat, joita nostettiin esille, on tämä viestintä, viestintään liittyvät seikat. Me otamme hyvin vakavasti nämä häiriöt, joita on ollut tietyissä, tietyissä osassa verkostoa, on runsaasti väestöä ja tässä teleoperaattorit joita käyttävät merkittävästi voimavaroja täällä. Tämä ei ole siis tekninen ongelma, tästä ei pitäisi huolehtia, tämä meillä uusi este, vaan kyseessä on se, että me saamme teleoperaattorit käyttäytymään asiallisella tavalla siten, että he ovat linjassa tällä enimmäisellä, että he käyttävät näitä sen verran energiaa, mitä he saavat. Ja minä tulen puhumaan tästä kollegojen kanssa, jotka vastaavat tästä aiheesta. Me tulemme myös teleoperaattorisääntelyiden kanssa tästä keskustelemaan. Tai itse asiassa olemme keskustelleet Lisäksi RMTS-järjestelmän kehittyminen kohti telekommunikaatiojärjestelmiä 3G- ja 4G-järjestelmiä kohti. Tämän asia, joka tullaan tekemään, mutta ei avata tätä keskustelua nyt, sillä se vie meitä kohti muita eurooppalaisia spesifikaatioita. Ensin haluaisimme järjestelmän, joka toimii kaikkialla, ja sitten askel askelta voimme katsoa, kuinka voisimme tehdä lisäparannuksia. Olen sitä mieltä, että pakolliset äh, vaihdokset kohti 3G ja 4G ovat edessä, mutta sen on tapahduttava sitten, kun meillä on riittävän selkeä äh, telekommunikaatioteknologian perustuva järjestelmä. Tässä mainittiin, että Saksassa on vaikea tilanne, niin äh, useissa maissa nähdään kuitenkin vahva sitoutuminen. Saksan ongelma oli vaikea ja mielestäni Vink ratkaisi ansiokkaasti tämän ongelman. Hän on vakuuttanut kaikki osapuolet Saksassa, myös bayerilaiset, että otetaan RMTS-järjestelmä käyttöön myös näihin rahtikanaviin. Yhdistynyt kuningaskunta vastasi tähän eilen. Tässä oli aiemmin varovainen lähestymistapa, mutta se otetaan käyttöön kansallisella tasolla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksi vahva ongelma meillä on. Me keskustelemme siitä paraikaa. Me yritämme saada kaikki viranomaiset mukaan tähän keskusteluun siten, että painopistealueet saadaan asetettua oikealle tasolle, jotta kaikki nämä kadonneet yhteydet saataisiin, löydettäisiin muun muassa raja-alueilla ja joihin kollega Lichtenberger viittasi. Mm, jäsenvaltiot ja nämä infrastruktuurin hallinnosta vastaavat tahot, jotka kuitenkin vastaavat näistä kustannuksista, niin me voimme ainoastaan vakuuttaa heitä, kuinka paljon lisäarvoa tämä järjestelmä tuo. Ja eräs hyöty tästä on se, että saadaan vanhentunutta teknologiaa päivitettyä ja lisäksi RMTS tuo säästöjä, kun tietää missä mennään. Lisäksi me voimme konkreettisesti keskustella eurooppalaisesta tuesta siellä, missä se on tarpeen. Ja no, minulla ei ole vielä näistä pääsemaksuista vielä tietoa. Näihin on viitattu täällä, mutta ö, tässä ö, tässä uudessa versiossa on tästä kuitenkin jo maininta. Me toivomme, että saamme tämän version viimeisteltyä tänä vuonna. Se vie tietyn verran aikaa, että se pannaan täytäntöön, mutta me vetoamme näitä verkoston hallinnasta vastaaville tahoille, että ERMTS ei ole ainoastaan kuuluerä, vaan silloin on myös mahdollisuus saada enemmän rahtia raiteille – Me haluaisimme, me, meillä on myös selkeä kartta Euroopasta, missä on nämä yhteyksien puutteet. Talouslukemilla ei ole esittää, se on monimutkaisempi aihe, se riippuu erittäin paljon tästä raideliikenteen luonteesta ja minkälaista liikennettä näillä raiteilla voitaisiin käyttää. Kiitos. I, I'm going to abuse my position here. I'm... Käytän väärin nyt asemani. Entä sitten nämä käyttöliittymät ERTMS ja muiden junantoimintojen välillä. Koska käsittääkseni se on nyt valmis. Standardisointi, asiakirjat ovat valmiita. Hallintoneuvosto on tämän hyväksynyt, mutta tämä ei ole toteutunut. Ja tehän puhuitte siitä, että tämä pitää yhdistää muihin järjestelmiin, kuten hätäjarruihin. Ja se on aika keskeistä Eli mitä nyt tapahtuu tämän suhteen? Tämä on seikka, jota on työstetty. Tämä on otettu erittäin vakavasti rautatievirastonkin puolella, mutta omalta osaltani olen pyrkinyt yksinkertaistamaan RTMSn teknistä puolta, koska mitä enemmän meiltä vaaditaan, sitä monimutkaisemmaksi tilanne muuttuu ja sitä enemmän syntyy viiveitä ja pyydetään lisää aikaa eurooppalaisten määritelmien käyttöön ottamiseksi. Haluan hoitaa tämän kuntoon kesäkuuhun mennessä. Ja sitten rautatievirastolla on mahdollisuus käyttää hyväksi resursseja ja nopeuttaa tätä toimintaa. Ja rautatievirasto voi sitten vastata teidän hyvin legitiimiin kysymykseenne. ERTMS on pidetty seikkana, joka on toteutettu tyhjössä. Näin ei pitäisi olla. Kun junassa on käytössä tämä järjestelmä, tämä ottaa muidenkin teknisten seikkojen käyttöönottoa. Ja nyt halutaan todellakin eurooppalainen standardi ja sitten yhdistää muut junan kulkuun liittyvät seikat tähän, teleliikenne, puoli, teknologia, puoli ja niin poispäin. Sitten nämä kaikki muut ympätään tähän. As I understand. Minun käsittääkseni standardisoinnista on jo sovittu. Nämä asiakirjat ovat valmiita, ERTMS, yhteisymmärryspöytäkirja on myöskin ottanut tämän huomioon. Ei nyt ole mitään, että tätä torjuttaisiin jotenkin. Eli siis miksi? Puheenjohtaja. Kyllä, kyllä. Standardoinnista on sovittu. Mutta ensin minä haluan eurooppalaiset määritelmät, ne täytyy saada ensin. Ja sitten haluaisin todellakin saada aikaan lisäparannusta järjestelmään sinänsä. se järjestelmä. Tekniset standardit ovat olemassa, mutta mikäli nyt otetaan käytäntöön, niin silloin tämä lykkää eurooppalaisten määritelmien luomista, spesifikointien luomista, enkä minä tätä halua. Okay. Lichtenberger, yeah. Lichtenberger. Uh, Yksi huomio. Te ette oikeastaan puhuneet tästä, että meillä on suuria ongelmia eteläpohjoinen välillä. Jot, jotkut valtiolliset toimijat ovat ottaneet tämän järjestelmän käyttöön, mutta yksityiset eivät. Ja nyt tässä on se ongelma, että meillä tämä järjestelmä täytyy ottaa pois käytöstä, jotta nämä junat voivat käyttää näitä raideosuuksia. Eli miksei tässä ole mitään mekanismia käytössä? Tähän pitäisi tehdä investointeja ja tämä pitäisi nyt toteuttaa. Jos järjestelmä täytyy ottaa pois käytöstä, koska jotkut yksityiset tahot eivät suostu tätä ottamaan käyttöön. Mielestäni nämä ovat asioita, jotka pitää hoitaa, koska muuten sitten motivaatiokin loppuu jossain vaiheessa. Eli meidän täytyy nyt tässä toimia oikein. Meillä on näitä albino osioita, mutta miten jäsenvaltiot voivat sitten sanoa jäsen, että täytyy investointeja tehdä, jos niitä ei kuitenkaan voida käyttää, koska kuitenkin osa näistä ylistetyistä yksityisistä toimijoista kieltäytyy lähtemästä mukaan tähän järjestelmään, koska eivät vain yksinkertaisesti halua. I don't have the force pack. Ei minulla ole koko pakettia teille vielä kasassa, että nämä voitaisiin viedä tuomioistuimen eteen. Karel Fink pyrkii saamaan kansalliset turvallisuusviranomaiset vakuuttuneeksi siitä, että he suhtautuisivat tiukemmin, kurinalaisemmin sekä yksityisiin että julkisiin toimijoihin, että julkista rahaa ei annettaisi enää niille, jotka eivät noudata sääntöjä. Mutta en minä voi viedä heitä tuomioistuimeen. Ei minulla ole tällaista täytäntöönpanomenetelmää vielä takataskussani. Okei, okay, thank you. No niin, kiitoksia. Tämä on tekninen kysymys. Tämä herättää intohimoja mutta me olemme aina hiukan turhautuneita, koska kyse on taas rautatieasioista ja asiat eivät oikein etene. Ja jäsenet ovat vähän turhautuneita tämän takia, mutta kiitoksia tästä selvityksestä ja terveisiä Vinkille ja onnea hänelle, kun hän yrittää saada rautatieasioita eteenpäin. Meillä on vierailijaryhmä on pyynnöstä, Tikan vaalipiirialueelta toimittajia Romaniasta, vaikka kokous alkaa nyt päättyä. Muita asioita ei ole. Seuraava kokous, eli viimeinen kokous tällä lainsäädäntökaudella on 10. huhtikuuta 2014 kello 9 ja kokoussa oli Jan 2 Näin me kävelemme mahdollisimman kauas viimeistä kokousta varten. Ja tehän tiedätte, että Jan siis 6, Q2. 10. huhtikuuta kello 9. Kiitoksia tulkeille, kiitoksia kaikille. Kokous päättyy.